on maailmalla ja eritoten Brysselissä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Muchas gracias. Kiitos, herra Diaz Rivera. Ja näin keskustelu on nyt päättynyt. Kiitos paljon ja äänestämme tästä mietinnöstä huomenna. Seuraava asia esityslistalla on minuutin puheenvuorot. According to the article 150. Artiklan työjärjestyksen artiklasta 50 mukaisesti annan puheenvuoron herra Tekseiralle. Kiitoksia puhemies. Kansainvälisen kaupan valiokunta tällä hetkellä käsittelee VTOn piirissä tehtyä bananisopimusta ja parlamentti tulee antamaan oman näkemyksensä latinalaisesta Amerikasta tuotujen banaanien tuotitulleista. Ajatellaan nyt ulkoalueita, esimerkiksi Kanarian saaria. Ne eivät ole mukana tällaisessa sopimuksessa. Yhtäältä jos muilta vaaditaan samoja terveys- ja kasvisuojelu- ja työntekijöiden oikeuksien suojelustandardeja, niin näitä sitten korvataan tietyllä tavalla siitä, että tämä toteutetaan. Täytyy ottaa asianmukaisesti nämä seikat huomioon. On aivan selvää, että tulevaisuuden olosuhteissa banaanituottajat eivät pärjää. Näissä sopimuksissa on aina voittajia ja häviäjiä. Toivottavasti Euroopan unionistakin löytyy näitä voittajia. Thank you. Kiitos. Rova Blinkevičiūtė. Ačiū, ponia pirmininkė. Europoje sparčiai Kiitoksia, puhemies. Euroopassa niiden ihmisten lukumäärä, joiden ainoa tulo on eläke, kasvaa nopeasti. Ihmiset, jotka ovat tehneet rehellistä työtä koko elämänsä, jotka ovat kasvaneet, kasvattaneet ihmisensä ja maksaneet veroja, haluavat viettää eläkkeensä arvokkaasti, mutta kaikki nämä odotukset eivät kuitenkaan käy toteen, ja tämä kävi selväksi talouskriisin aikana. Hinnat nousivat ja eläkkeet eivät. Ihmiset olivat huolissaan säästöistään, ja heidän piti myöskin usein elättää myöskin lapsiaan. Ja esimerkiksi Liettuassa eläkkeet ovat kärsineet, koska eläkkeitä leikattiin. Tällä hetkellä puhutaan hyvin paljon komission ehdotuksesta nostaa eläkeikää, mutta minua huolestuttaa, että millä tavalla voidaan säilyttää iäkkäiden työllisyys. Miljoonat ihmiset saattavat joutua köyhyysloukkuun ennen eläkeikää ja eläkkeelle siirtymisestä tulee yhä kaukaisempi näkemys. Ja myöskin naiset ovat haavoittuvassa asemassa, koska usein heillä on alhaisemmat palkat, heillä on osa-aikaista työtä, he kärsivät siirtyessään äittyyslomalle. Ja kehottaisin, että komissio ja neuvosto etsivät muita ratkaisuja, jotta voidaan taata eläkeläisille arvokas eläkeikä. Jusmenova herra puhemies, hyvät kollegat. 10. marraskuuta Bulgariassa vietetään kahta merkittävää päivää Berliinin muurin romahtamista ja myöskin kommunistihallinnon romahtamista Bulgariassa. Sama päivämäärä on myös sananvapauden päivä Bulgariassa, eikä tämä ole mikään sattuma. Kuitenkin meidän täytyy ajatella enemmän tätä asiaa. Meidän täytyy muistaa totalitäärinen järjestelmä ja meidän täytyy muistaa myöskin terrorismi, joka on nousemassa. Demokratialla tulisi olla välineitä taistella terrorismia vastaan ilman, että se loukkaisi ihmisoikeuksia tai tiedon, tiedotusvälineen vapautta. Onko näitä välineitä? Vastaus on kyllä. Mutta se on mahdollista vain, jos me yhdistämme kansalliset ja alueelliset verkostot yhtenäiseksi eurooppalaiseksi verkostoiksi nopean vastauksen. Programmi ruvetaan. Kiitoksia. Viime täysistunnossa sanottiin jotain, joka voisi tapahtua, ja se tapahtui maanantaina. Sotilaallisesti purettiin saharalainen asu, asujamista ja tässä yli 19 ihmistä kuoli. Mitä eurooppalaiset valtiot ja Espanjan valtio pyytävät? No, rauhallisuutta molemmilta osapuolilta. Sanotaan, että meidän täytyy suojella eurooppalaisia intressejä Marokossa. Ei tässä kuulla Ashtonilta, Kuisnerilta ei keneltäkään mitään. Vaino ja painostus ovat hyvin vakavia asioita ja se reaktio, joka niihin annetaan, ne ovat myös tärkeitä. Täytyy vaatia vastuuta Marokon hallitukselta ja ennen kuin se tapahtuu, niin meidän täytyy lopettaa kahdenvälinen kaupankäynti ja Marokon etuoikeudet Euroopan unionissa. Me emme voi enää käydä kauppaa ihmisoikeuksilla. Kiitos. Kiitos. Herra Migalski. Kiitoksia, puhemies. Olen erittäin iloinen siitä, että komission jäsen on vielä paikalla, koska tämä on erittäin tärkeä kysymys hänelle. Olette kuulleet tämän aikaisemminkin, mutta tämä ei ole mikään vitsi. 5.6. marraskuuta venäläinen jointaja oli Gashan hakattiin kotinsa edessä Moskovassa. Olette tästä varmaan kuulleet. Hänen jalkansa murtui, häneltä murtui sormia. Hänet vettiin sairaalaan. Ja tämä nyt ei ole ensimmäinen tämän tyyppinen hyökkäys itäisessä naapurissamme. Puolalaisten Venäjä-asiantuntijoiden mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana 300 toimittajaa on kuollut Venäjän alueella. Tämä on erittäin huolestuttavaa, koska ilmaisunvapaus ja kansalaisvapaudet ovat äärimmäisen tärkeitä meille EU:ssa. ssa Joten sanoisin, että kun puhutte venäläisille ystävillemme, korostakaa joka käänteessä, että tällaista ei saa tapahtua, koska se estää meidän vuoropuhelumme. Herra Ferreira, minuutti. Herra puhemies, haluaisin kiinnittää huomiota erittäin vakavaan tilanteeseen Länsi-Saharassa. Tuhannet äh, länsisaharalaiset ovat äh, luoneet leirejä tärkeimpien kaupunkien ympärille protestina niihin elinolosuhteisiin, joita, jo, joita heillä on. Ja heiltähän kiedetään itsepä, Tällä viikolla poliisi on yrittänyt näitä leirejä purkaa ja tämä johti loputtomiin pidätyksiin, useisiin ö, loukkaantuneisiin ja valitettavasti myös kuolon uhreisiin. Euroopan unionin kansalaiset eivät voineet mennä Länsi-Saharan alueelle osoittamaan solidaarisuuttaan. Marokon viranomaiset tämän kielsivät ja mukana oli myös tämän parlamentin yksi jäsen. Mukana oli myös useiden kansalaisjärjestöjen jäseniä ja toimittajia. Euroopan unionin vastuuhenkilöt ovat olleet tämän tilanteen edessä täysin hiljaa ja tämä on hyvin häpeällistä. Ja tämä on myös rikollisuutta suoraan sanottuna, kun ei puututa tähän asiaan, jonka me haluamme täällä vahvasti tuomita. Kiitos Borgezio. Kiitos herra puhemies. Minä haluaisin Euroopan parlamentin puhemiehen huomion kiinnittää äskettäin langetettuun tuomioon – koska kysymys koskee myös täällä olevan komission jäsenen vastuualuetta. Kysymys on vakavasta tuomiosta, joka suhteellistaa Euroopan unionin direktiivin vaikutuksen. Direktiivi on hyvin tärkeä nimenomaan terrorismin osalta. Minusta ei ole hyväksyttävää, että kansalaisten suojelu vähenee, sillä ei voi olla niin, että terrorijärjestöt, että niihin kuuluvat henkilöt hyväksytään turvapaikan hakijoiksi. Tällä Euroopan tuomioistuimen ratkaisulla avaamme mahdollisen monille terroristeille mahdollisuuden, heille, joka ei heille kuulu. Euroopassa on monia terrorismin uhreja, ei voida hyväksyä tällaista tuomiota, siksi pyydän, että muutetaan direktiiviä niin, että ei voida väärinkäyttää eikä voi tulla asiattomia tulkintoja, jotka koskevat terrorismin torjuntaa Euroopassa. Ja Rova Sinclair. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Viime kuussa Strasbourgissa parlamentissa äänestettiin siitä korostuksesta budjettiin, ja tällä tavalla voidaan tukea champagne elämäntapaa, johon parlamentti on tottunut. Kollegat antoivat aplodit itselleen nyt kriisin aikana, ja nyt West Midlandin alueella ihmiset vastustavat tätä. Opiskelijat osoittivat mieltään Lontoossa, ja nyt opiskelijat saavat kärsiä säästötoimista. Yliopistomaksut kolminkertaistuvat, paikkoja vähennetään ja infrastruktuurit ovat yhä suuremman paineen alla. Meidän tulevaisuutemme nyt tukahdutetaan ja nuoremmat sukupolvet kärsivät eniten. Puhemies, lopuksi varoituksen sana. Ylimielisyytemme syytänne johtaa siihen, että vielä monet muutkin lähtevät protestoimaan tätä projektia vastaan, joten nauttikaa vain champanjastanne. Madame Basescu. Rova Basescu. Domnule președinte, la summitul Dunării desfășurat pe 8 noiembrie... Kiitoksia, hyvä puhemies. Donavan kokouksessa 8.9.11. siihen osallistui 14 valtuuskuntaa Euroopan unionista pohtimaan Tonavan strategia ja mukana oli myös Moldovan, valtuus, Moldovan tasavalta, joka käytti mahdollisuutta lähentyä Euroopan unionin. Tämä konferenssi järjestettiin oikein hyvään aikaan. Tulevana vuonna tullaan hyväksymään Tonava strategian tärkeimmät asiakirjat ja 2012 ruvetaan panemaan sitä täytäntöön. Kaikista tärkeimpänä tässä on Euroopan unionin sitoumus Barroson esittämänä Euroopan unioni sitoutui 95 miljoonan euron rahoitukseen ja tämän lisäksi mahdollistetaan myös lisää varoitu, va, lisärahoituksen antaminen Euroopan kehitysrahaston kautta. Eurooppalainen tonava strategia vuodesta 2008, sitä Romania on tukenut jatkuvasti ja strategian soveltaminen mahdollistaa Etelä-Romanien alueiden taloudellisen kehityksen. Kiitos. Señora Muñiz. Ja nyt Maria Muñiz. Kiitoksia puhemies. Haluaisin sosiaalidemokraat- espanjalaisten sosiaalidemokraattien huolista siitä, että olemme huolissamme Marokon väkivaltaisuuksista. Meidän täytyy nyt olla huolissamme tilanteesta ja olemme saaneet epämääräisiä tietoja. Ja meidän pitäisi nyt tehdä tutkimus Marokon osalta ja meillä pitäisi myöskin olla avoimia näin. Euroopan unionin on oltava mukana kansainvälisissä toimissa, joilla edistetään vuoropuhelua, jossa monet jäsenvaltiot ovat mukana, Espanjan mukaan lukien. Ja on hyvä se, että huolimatta tämän tilanteen huolestuttavuudesta, Vuoropuhelu on jatkettu ja uusia neuvotteluita on tulossa. Tämä konflikti on yli 30 vuoden ikäinen ja se pitäisi saada päättymään ja meidän pitäisi löytää ratkaisu, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä sekä Marokko että Länsi-Sahara. Ja meidän pitäisi tähän tilanteeseen löytää nopeasti ratkaisu. Muchas gracias. Kiitos. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Parlament... Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentti on toistuvasti puolustanut ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia, samoin kuin poliittisia vapauksia. Tämän vuoksi minä olin aivan äimistynyt kuullessani, että viimeisimmässä Strasbourgin istunnossa Euroopan parlamentti ei onnistunut antamaan omaa kantansa Ukrainan tulevista paikallisvaaleista, vaikka uskottavista lähteistä on saatu uskottavia tietoja, jotka ovat erittäin huolestuttavia, jotka liittyvät opposition häirintään, toimittajien häirintään, jota alueiden, Ukrainan alueiden hallituspuolueet ovat vieneet eteenpäin. Euroopan parlamentin päätös siirrettiin myöhemmäksi. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Olen hyvin yllättynyt kuullessani näin myönteisiä arvioita Ukrainan vaali, paikallisvaaleista useilta Euroopan parlamentin jäseniltä. Tämä vielä vahvisti Lady Ashtonkin. Edustaja Kukan. pane Kiitoksia, puhemies. Olen iloinen siitä, että komissio eilen vahvisti 2010-2011 strategiansa sen suhteen, että laajentuminen on paras strategia Länsi-Balkanin suhteen. Se myöskin vahvisti sen, että se toteuttaa tämän ja tukee maita tällä alueella. Tietyt toimet ovat hyviä, esimerkiksi viisumipakon poistaminen valtaosalta kansalaiset siltä tällä alueella. Esimerkiksi Montenegrolla on nyt maan status. Edistystä on tapahtunut myöskin neuvotteluissa Serbian kanssa, mutta kuitenkin haasteita on edelleen. Esimerkiksi vuoropuhelun avaaminen Serbian ja Kosovan välillä, joka on tärkeä alueen vakauden kannalta, ja myöskin Makedonian nimikysymys, joka on jo ollut ongelma liian pitkään. Meillä pitää olla uusi lähestymistapa Bosnia-Herzegovinan suhteen, ja meidän täytyy aloittaa viisumivapautusprosessi Kosovon osalta. Kaikissa näissä kysymyksissä tarvitaan selkeää strategiaa, selkeää näkemystä, jonka avulla tämä alue voi lähentyä Euroopan unionia. Se on heidän ja myöskin meidän etumme. Ja nyt herra Milana. signor presidente. Kiitos puhemies. kolmekymmentä vuotta sitten Suomen mm, on kiistänyt sen, että olisi sota, on suhteettomia reaktioita Letsakaran väestöä kohtaan, säännöllisesti kuolemantapauksia, haavoittuneita. Kysymys on väestöstä, joka vain haluaa elää vapaudessa tietyllä alueella. Marokko on sulkenut rajat eikä päästä maahan todistajia, ei tule mitään tietoa, ei mitään edustajia. Ja näiltä ranskalaiselta parlamentaarikolta evättiin matka. Maahan ei ole mitään kommunikaatio Euroopan unioni ei myöskään ole ottanut tässä mitään kantaa ja on kääntynyt YK suuntaan. Rova Ashtonkaan eteen mitään. Nyt täytyy reagoida Euroopan parlamentin lausunnolla kannanotolla Marokkoa vastaan on asetettava jäihin aloitteet kauppasopimuksesta. Seuraava puhuja on herra Luhan. Kiitoksia puhemies. Hiljattain on puhuttu innovaatiosta ja nyt on aika tukea toimia, jotka Euroopan tasolla mahdollistavat komission ehdotukset. Kumppanuus on tärkeää, mutta kuitenkaan ei pidä unohtaa sitä, että seuraavalla ohjelmointikaudella on aloitettava keskustelu aluetasolla. Sillä tavalla, että alueellinen ja kansallinen ja ylikansallinen kumppanuus voidaan käynnistää. Ja voimme myöskin sanoa, että laajennettu keskustelu mahdollisuuksista kehittää seuraavalla kaudella, on otettava joka alueen esityslistalle. Vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien välillä on olennaista, jotta voimme havaita jokaisen alueen vahvuudet ja katsoa, kuinka paljon aikaa tarvitaan, jotta siellä voidaan ottaa kaikki nämä edut käyttöön. Alueiden pitäisi olla mukana kumppanuudessa, jotta voimme tehdä ohjelmointia lähellä aluetasoa. Seuraava puhuja on Rova Köstingä. Kiitos, puhemies. Pian alkaa G20-huippukokous Soulissa. Eräs aihe siellä on erityisen tärkeä, nimittäin Kiinan kansanvallan eh, rajoitukset harvinaisten mineraalien viennissä. Kiina valvoo näisten tuotannosta hyvin suurta osaa. Ne ovat tärkeitä Euroopan unionille, ne ovat hyvin tärkeitä ennen kaikkea tietointensiivisille talouden aloille, jotka kehittävät uutta teknologiaa. Eurooppalaiset pienet ja yritykset, niiden toiminta on nyt toimitusvaikeuksien vuoksi vaarassa. Kiina ei tulisi tällä alueella liittyä leikkauksiin. Se ei ole hyväksyttävää. Vetoan siksi Euroopan unionin edustajien, että yhdessä muiden maiden kanssa, jotta tämä koskettaa, kuten Yhdysvallat ja Japani, G20-huippukouksessa puhuisivat Kiinan mielivaltaista toimintaa vastaan kaupasta. Tähän asiaan on pikaisesti löydettävä ratkaisu. Kiitos. Tovat Sikau nyt. Populaatio unioni îmbătrânește, iar... EUn kansalaiset ikääntyvät ja käyvien osuus vähenee. Talouskriisistä johtuen työttömyys on noussut 10 prosenttiin ja nyt EUn ja jäsenvaltioiden on ryhtävä toimiin, jolla voidaan taata eläkejärjestelmien kestävyys. Eläkeuudistusten on taattava eläkeläisille minimitulo, jotta he voivat elää ihmisarvoista elämää elinjään odote nousee, joten ei ole mikään ratkaisu nostaa eläkeikää. Työssä käyvät voivat vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen, mutta heitä ei voi siihen pakottaa. Kyse on siis ikääntyvistä ihmisistä. Ihmiset, jotka käyvät töissä, eivät välttämättä löydä vakituista työpaikkaa, eivätkä pysty kunnolla maksamaan eläkerahastoihin maksuja. Eläkeiän nousu johtaa työttömyyden pahentumiseen. Mikolasik. Kiitoksia, hyvä puhemies. Elintarvikkeiden merkintä on sellainen asia, joka kiinnostaa Euroopan unionin kansalaisia. Minulla on hyviä uutisia. 25-27. lokakuuta Slovakian kansalaiset eivät ole pelkästään kiinnostuneita meidän ensimmäisestä käsittelystämme Somerin mietinnön osalta, vaan Nitran yliopiston opiskelijat elintarviketeollisuus, media ja suuri yleisö osallistui tähän keskusteluun. Tässä järjestettiin erilaisia tapahtumia, keskusteluja, nuoret osallistuivat keskusteluihin. Ja jopa saksalainen kollegamme, esittelijä Renate Sommer, oli paikalla ja osallistui aktiivisesti yhdessä kolmen slovakialaisen parlamentin jäsenen kanssa. Tämä osoittaa sen, miten paljon Euroopan parlamentin jäsenet voivat antaa omaa panostansa suoralle demokratialle. Meidän ei pitäisi pelkästään valitella sitä, että emme pysty ratkaisemaan eurooppalaisia ongelmia. Minä, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja sen tiedotustoimia Bratislavassa. Se teki aivan hienoa työtä. Kelly. Haluaisin kiinnittää huomioon Sigrid Astianin tapaukseen, niin kuin tiedätte. Hänet oli tarkoitus teloittaa kivittämällä väitetystä aviorikoksesta. Parlamentti on hyväksynyt asiasta päätöslauselmia, joita ja monet ovat myöskin pitäneet yllään tiepaitoja tästä asiasta. Tähän on ollut kansainvälinen reaktio. Ja nyt tämä tuomio ei muutettu, mutta, tai peruutettu, mutta se muutettiin tuomioksi hirttämällä. Ja 70 000 vetoomusta ja välintulo eri tahoilta kansainvälisesti, ennen kaikkea Ranskan presidentin tämä Sarkozy henkilökohtaisesti puuttui tähän asiaan. Tämäkin johti sitten, että tuomioa lykättiin, tuomioon lykättiin, se ei tapahtunut kolmas marraskuuta, mutta tarkoitus on kuitenkin viime kädessä teloittaa Sakne minä vetoaisin Euroopan johtajiin, että hänet vapautettaisiin, että hän voi saada turvapaikan kolmannesta maasta, että kiinnittäisin huomiota ihmisoikeusrikkomuksiin Iranissa. Thank you very much, Mr. Kelly. Kiitos, herra Kelly. Hän oli viimeinen puhuja tässä minuutin puheenvuorojen jaksossa. Ja nyt siis siirrymme seuraavaan asiaan, nyt siis täällä, joka on Thomas Mannin mietintö, joka koskee väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupuolten